SND-alderyhmältä olen saanut mm, pyyntöjä liittyen nimityksiin valtuuskuntiin ja valiokuntiin. Minun täytyy nyt valitettavasti lukea ne teille, koska huomiseen mennessä ei ole pöytäkirjaa ja seuraava pöytäkirja on vasta Strasbourgissa, mikä johtuu siihen, että ainoastaan lukemalla nämä, näin minulle sanottiin, näiden nimitysten oikeellisuus saadaan aikaiseksi. Yleensä tässä vaiheessa minä sanon, että nimitykset löydätte sitten eh, täysistunnon pöytäkirjasta, koska huomenna ei pöytäkirja ole. Minun on kerrottava teille tämä. Karonia Pulsel tulee teollisuusvaliokuntaan ja AKT-EU-valtuuskuntaan ja edustaja Jens Nilsson Anna Heedin tilalle aluekehitysvaliokuntaan. Onko tähän